<clears throat> Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Euh, hyvät naiset ja herrat kollegat, ähm, hyvää päivää ja tervetuloa CD-alivaliokunnan kokous tänään valitettavasti lyhenee suunniteltuun verrattuna erityisesti tämä Ukraina-osuus. Me emme voi Ukraina-osuutta käsitellä suunnitelman mukaisesti, koska kutsutut vieraat äh, eivät päässeet paikalle. Meillä on siis nyt kaksi asiaa vain esityslistalla. Ensimmäinen koskettaa Afrikan sarvia ja erityisesti EU-Cap Nestor-operaatiota. Tässä nopeasti käymme läpi myöskin alivaliokunnan ähm, viime viikkoisen vierailun alueella ja tämän jälkeen me käsittelemme äh, Euroopan puolustusteollisuutta. Herra Tokarskin kanssa hän on DG teollisuuden edustaja. On hienoa, että meillä on täällä paikalla siviilikriisin suunnittelu- ja toteutusvoimavaran edustaja sekä EU-CAP Nestorin edustaja, siis Gilles Janvier ja Etienne Ponsans. Tämä EU-CAP Nestor on Afrikan sarven operaatio. Kaikkihan tämän aikaisemman merirosvosta vastaan järjestetyn operaation tuntuvat varmaankin nyt jo hyvin. Se on jo hyvin käynnissä sen EUTM Somalia, Somalian armeijan koulutusoperaatio, joka aluksi järjestettiin Ugandassa ja nyt ähm, sujuu Mogadishussa Italian johdon alla on varmaankin tuttu, se on sotilasoperaatiosta. Meillä on tämä EU Cup Nestor vuonna 2012 aloitettu operaatio, joka vastaa paljon laajempiin tarveisiin. Tämä on siviilioperaatio ja sen tarkoitus on turvallisuus, kapasiteettia kasvattaa tämän alueen merialueilla. Operaatio on itse asiassa niin laaja, että välillä ei ole oikein selvää, mikä sen paikka on kentällä, jolla on hyvin paljon toimijoita, jotka toteuttavat jo tällä alueella monia eri tehtäviä. Kyseessä on myöskin sellainen operaatio, joka toimii kentällä, jota Atalanta on jättänyt vapaaksi, mutta hiukan erilaisen logiikan mukaan, joten me lähetimme herrat Taran ja minä itse äm, Vierailimme Djiboutissa viime viikolla kentällä ja myöskin tapasimme Djiboutin hallinnon edustajia ja ähm, aivan kiistatta nyt on paljon tehtävää vielä jäljellä. Monet toimijat äh, ovat vielä tarpeen ja tämän jälkeen haluaisin nimenomaan kuullakin nyt teitä tänään operaatioiden johtajina EUCAP Nestorin äh, toimintaan liittyen siihen, liittyen kuinka se sopii yhteen näihin muihin Euroopan unionin toimiin tuolla alueella. Sen toinen asia välillä näitä siviili YTPST operaatioita on hiukan kritisoitu ja kun vierailimme Djiboutissa, eräs erittäin mielenkiintoinen asia tuli esiin. Kyseessä on operaation mahdollisuus tarjota varusteita – Tämä on meitä kiinnostava asia, sillä monissa asioissa, joissa me vier, moni, vierailumme aikana kävi esiin se, että monet olivat turhautuneet näissä operaatioissa siihen, että niihin ei liity tällaista materiaalista tukiosuutta, erityisesti näihin mainittuihin operaatioihin, erityisesti Nigerissä. Olisi hienoa, jos voisitte hiukan kertoa siitä, kuinka näitä operaatioita on toteutettu ja kuinka äm, ne vastaavat odotuksia. Nyt tämä EUCAP Nestor-operaatio on sellainen operaatio, joka epäilemättä muuttuu pysyväksi operaatioksi asteittain. Ja olisi mielenkiintoista tietää, mikä teidän äh, kantanne on siihen, kuinka paikalliset toimijat näkevät operaation. Usein nämä paikalliset toimijat odottavat meiltä paljon ja toisaalta he eivät onnistu ehkä hiukan selkeästi ilmaisemaan sitä, mitä meiltä odottavat ja toisaalta meillä on myös erittäin paljon toimijoita kentällä. Onko nyt EUCAP Nestor-operaatio, joka on tunnustettu ja identifioitu ja Onnistuuko se olemaan hyödyksi näille kaikille valtioille? Nämä ovat lyhyesti niitä asioista, asioita, joista voimme keskustella teidän puheenvuoronne jälkeen. Nyt siis on vielä aluksi voi äm, esitellä äm, perusasioita ja tämän jälkeen äh, Tienne Ponsa, olkaa hyvä. L'Union européenne a développé... Kiitoksia hyvät naiset ja herrat. Kuten tiedätte, Euroopan unioni on kehitellyt Afrikassa alueellisia strategioita. Ensimmäinen, joka koskee Sahelia, toinen tuota Afrikan sarvea ja Eurooppa mukana tässä yleisessä lähestymistavassa sekä Afrikassa ja varsinkin piratismin vastaisessa taistelussa. Tässä on mukana myös muita rauhanturvaoikeja, Eutofor Atalanta esimerkiksi, ja lisäksi Somalia koskeva missio. Kuten myöskin muut aloitteet ja ohjelmat, joita muut toimijat harjoittavat, eurooppalaiset tai muista kansainvälisistä järjestöistä peräisin olevat. Olemme siellä paikan päällä näiden kanssa. Olemme onnistuneet konsolidoimaan olemassaolomme lisäämään merkittävästi toimintaamme kaikkein tärkeimmissä osa-alueissa tuolla vyöhykkeellä operationaalisessa vastuussa. Henkilöiden määrää on lisätty merkittävästi tuolla paikan päällä. Aluetoimiste avattiin Somalimaallakin ja samoin Tansaniassa. Strateginen toiminta on vahvistettu 18.3. tänä vuonna sotilaskomitean toimesta. Olemme arvioineet tuon mission toimivuutta, niitä haasteita, joita meillä on edessämme, ja olemme tarkastelleet myös sitä, millä tavalla EUCOP Nestor voi olla mukana lähi- ja keskipitkän aikavälin tulevaisuudessa edesauttamassa sitä, että päästään Euroopan unionin poliittisiin tavoitteisiin, varsinkin Afrikan sarvessa, kun kysymys on piratismin torjunnasta. Jäsenvaltiot ovat erityisesti Suosittelet sitä, että keskitytään Eukopnestorin toiminnassa Somaliaan. Samoin ne ovat tukeneet erityisesti turvallisuusjoukkojen kehittämistä niin, että vaiheittaisella lähestymistavalla otetaan huomioon alueen vaatimukset. Ja samalla olemme tukeneet myös merialueilla lainsäädännön täytäntöönpanemista ja tukeneet niitä toimielimiä, joiden tavoitteena on tätä meritoimintaa harjoittaa. Strategisessa arviossa on myöskin suositeltu sitä, että <clears throat> Seychelles ja Djiboutissa jatketaan toimintaa ja kuten myöskin Tansanian puolella. Kenian viranomaiset eivät tällä hetkellä ole tarjonneet riittävää poliittista tukea toiminnalle ja siitä syystä toi Kenian toimintaa ei kehitetä sen kummemmin niin kauan kuin tuo hallitus ei selkeästi ole sitoutunut toimintaan. Sen sijaan jäsenvaltiot ovat pyytäneet meiltä sitä, että meidän tulisi kyetä nopeasti reagoimaan ja täytäntöönpanomaan toimintaa siinä tapauksessa, että Kenian viranomaiset muuttavat poliittista suuntaansa. Toisaalta on päätetty myös ottaa käyttöön yhteystoimisto Euroopan unionille Jemenissä. Jemen kuuluu alueeseen, joka on erityisen tärkeä, kun torjutaan piratismia. Ja alue, joka selkeästi liittyy myös piraatti- ja merirosvousongelmiin. Olemme tällä hetkellä luonnostelemassa suunnitteluasiakirjaa sen suhteen, millä tavalla näitä toimintoja kehitetään ja annetaan strategisia ohjeita jäsenvaltioille toimimiseen. Kiinnitämme myös erityistä huomiota siihen, millä tavalla voimme luoda hyvin mukautetun logistisen ja turvallisuusalustan, joka mahdollistaa sen, että meillä voi olla pysyvä edustusto Mogadishussa Somaliassa. Kiitoksia. Monsieur le Président, euh, mesdames et messieurs les... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät näistä herrat, kiitoksia siitä, että olen saanut mahdollisuuden tulla tänne esittelemään EUCAP Nestor-operaatiota, joka epäilemättä todellakin on huonommin tunnettu kuin nämä kaksi sotilaallista operaatiota, jotka toimivat Afrikan sarven alueella. Mutta kuten tulen osoittamaan, tämä EUCAP Nestor-ohjelma tekee läheistä yhteistyötä näiden operaatioiden kanssa ja täydentää sitä, mitä muut operaatiot tekevät. EUCOP Nestor on melko uusi operaatio. Se aloittiin heinäkuussa 2012 ja eh, ensimmäinen mandaattimme päättyy eh, kesällä 2014. Tämän jälkeen todennäköisesti aina vuoden 2016 joulukuuhun jatketaan tätä meidän mandaattiamme. EUCAP Nestor liittyy Euroopan unionin yleisen lähestymistapaan Afrikan sarven alueella. Kyseessä on hyvin erityisluontoinen alue. Monissa suhteissa Euroopan unioni pyrkii kehittämään siellä erityisiä välineitä. Me teemme yhteistyötä Euroopan unionin ulkosuhdehallinnon korkean edustajan alla ja tämän lisäksi myöskin erityisedustaja Aleksandr Rondesin kanssa. Ja tämän lisäksi meillä on Euroopan unionin edustustoja alueella erityisesti Nairobin edustusto ja Somaliaa vastaava edustusto ovat mukana työssämme. Me koordinoimme komission ohjelmia yhteistyössä sillä hyvin paljon yhteneväisyyksiä eri välinen välillä ilmenee. EUCAP Nestor on maantieteellinen operaatio, se on EUTM Malin ja EUTM e Atalantan välillä. Ja kuten tiedätte, me toimimme merialueella Olemme saaneet hyvin suuria edistysaskeleita aikaan merirosvoista vastaan käydyssä taistelussa. Kuten tiedätte, nyt ö, ähm, nämä merirosvoustapaukset ovat vähentyneet viime vuoden aikana nollaan. Euroopan unioni toimii siis toisaalta merialueella ja toisaalta EUTM Somalia pyrkii mantereella kouluttamaan uutta Somalian armeijaa ja me olemme puolestamme siviilioperaatio, joka pyrkii vahvistamaan merialueen hallinnointia ja rannikkoalueen hallinnointia viiden valtion kanssa, Djiboutin, Somalian, palaan tähän Tansanian, Kenian ja Seychellien kanssa yhteistyössä. Meillä on siis tämän tyyppinen maantieteellinen profiili, me hallinnoimme toimintaa rannikkoalueella ja merialueella täällä Afrikan sarvessa. Ja tarkoituksena on saattaa nämä viisi maata yhteen, jotta ne voisivat yhdessä valvoa merialueitaan ja myöskin rannikkoalueitaan. Ja tällä tavoin tarkoitus on luoda lopullinen kestävä ratkaisu merirosvousongelmaan, sillä jos tämä merirosvous toimiikin merellä merirosvot itse viettävät aikaansa myöskin maassa, mailla ja tässä yhteydessä tilanne on sellainen, että Somalia on työtä merirosvoksen suhteen tehnyt 20 vuotta, mutta muut maat eivät ole onnistuneet omaa työtään koordinoimaan vielä sen kanssa. Näiden viiden maan kanssa yhdessä tehty yhteistyö on ensimmäinen kerta, kun Euroopan unioni aloitti tällaisen alueellisen operaation. Tämä aiheuttaa hiukan hankaluuksia organisaation alueella äh, suhteen, sillä me toimimme viiden maan alueella. Ne ovat hyvin erilaisia maita. Seychellit luonnollisesti ovat äh, hyvin kehittynyt valtio ja Somalia toisaalta on toinen ääripää tällä kentällä. Tämä operaatio työllistää noin sata Euroopan unionin edustajaa tällä hetkellä 17 Euroopan unionin jäsenmaasta ja tämän lisäksi meillä on myös Norjan edustajia. Muutama viikko sitten rekrytoimme myös alueellista henkilöstöä Keniasta ja Djiboutista ja meillä on 52 Djibout Egyptistä, 17 Keniasta ja tämän lisäksi myöskin Seychelleltä ja Tansaniasta henkilöstöä. Äh, meidän päämajamme on Djiboutissa ja viime viikolla alivaliokunnan äh, edustustohan vieraili Djiboutissa. Keniassa meillä on myöskin toimisto ja siellä ei ole vain Keniaa hallinnoivaa henkilöstöä. Palaan tähän asiaan myöhemmin. Valitettavasti me emme onnistuneet vielä Kenian toimintaa kehittämään. Me Keniasta käsin itse asiassa Somalian toimintaa hallinnoimme Nairobin toimiston kanssa aivan yksinkertaisesti siksi, että Nairobista lähtien me voimme saada näitä Easy Flight-lentoja mm, lentoyhteyden Euroopan unioniin ja toisaalta myöskin maayhteyden Mokadishuun ja Somali maahan. Tämän vuoksi meillä on siis Keniassa tämä Somaliaa koordinoiva toimisto. Tansaniassa meillä on yhteistyö, edustusto myöskin, ja meillä on 27 miljoonaa euroa varoja vuosittain – Palaan tähän asiaan vielä. Operaation aikataulu on sellainen, että operaatio siis aloitti vuonna 2012 heinäkuussa ja ensimmäinen etappi äm, päättyy tämän vuoden kesällä ja todennäköisesti nyt seuraava mandaatti alkaa kesällä ja jatkuu joulukuun 2016 asti, jotta EUCAP Nestorin aikataulu olisi samantyyppinen EU-teema Atalantan kanssa. Mitkä siis päätoimemme ovat? Tarkoituksena on luonnollisesti kasvattaa näiden maiden kapasiteettia, kun ne pyrkivät taistelemaan merirosvoista vastaan, ja me, meidän pyrkityksemme on vahvistaa oikeusvaltiota ja äh, auttaa maita ratkomaan näitä tilanteita aivan rikoksen ilmenemisestä lähtien siihen asti, kuin rikoksen syyllistyneet henkilöt ollaan saatettu tuomioistuimen eteen. Meillä on jonkin verran hankaluuksia välillä esimerkiksi, kun merirosvousrikoksia ilmenee – Ja kun rikoksiin synnistyneet upottavat mereen kaikki nämä todisteet, ja niin näissä tilanteissa on vaikeaa saada virallisia todisteita tapahtuneesta rikoksesta. Me pyrimme näin tämän vuoksi vahvistamaan myöskin rannikkovartion roolia, jotta se voisi auttaa meitä todisteiden aikaan saamisessa. Me pyrimme vastaamaan tarpeisiin ja pyyntöihin, joita tulee näistä kyseisistä maista, ja pyrimme jokaisen maan tilanteen mukaan vastaamaan sen tarpeisiin. Me olemme neuvoa antava operaatio, me neuvomme, konsultoimme, tämä on meidän mandaattimme mukaista, ja me myöskin autamme koulutuksessa ja pyrimme parantamaan kouluttamiemme henkilöiden toiminnan tehokkuutta. Oikeudelliselta kannalta operaation liittyy kolme pilaria. Yksi niistä on oikeudellinen pilari ja sen myötä meillä on myöskin tarkoitus vahvistaa syyttäjien, viranomaisten ja tuomioistuinten toimintamahdollisuuksia ja parantaa lainsäädäntöä niin, että lainsäädäntö kattaa merirosvousrikokset ja voi toimia näin tehokkaammin. Tämän lisäksi meillä on mahdollisuus tarjota välineistöä. Tämä on tärkeä ulottuvuus. Uskoakseni on erittäin tärkeää, että meillä on tämä mahdollisuus, sillä nämä avunsaajamaat pyytävät välineistötukea, ja jos meillä nyt ei ole minkäänlaista välineistöä, meidän ähm, uskottavuutemme kärsii. Ja esimerkiksi kun me koulutamme rannikovartistoa siihen, että se voi nousta merirosvojen alukseen, ja jos tilanne on sellainen kuin Seychelleen tilanteessa, että rannikkovartiostolla ei ole riittävää välineistöä, tämä meidän tuottamamme koulutus ei juurikaan ole mielekästä. Meillä on kahden miljoonan euron äh, talousarvio ja me olemme alkaneet sen myötä tarjoamaan erilaista välineistöä, esimerkiksi luudenkestäviä liivejä ja muuta varusteita. Nämä ovat erittäin tärkeitä meidän mm, yhteistyökumppaneillemme. Tämän maantieteellisen kentän arvion myötä me voimme nähdä, missä maissa olemme saaneet aikaan jo edistystä ja mm, missä tilanne on vaikeampi, erityisesti Somaliassa tilanne on vaikeampi. Djibouti ja Seychellit ovat äh, maita, joissa me olemme aloittaneet äh, toiminnan. Me halusimme aloittaa alueelta, jossa ehkäpä ongelmanratkaisu oli helpompi saada aikaan, jotta saisimme tuloksia aikaan, ja tämän jälkeen me pyrimme etenemään kohti tätä äh, Miri Rosvus-ongelman sydäntä, ydintä, joka sijaitsee Puntlandissa ja Somaliassa. Tässä EUCAP Nestor on toiminut jo pari vuotta. Me olemme saaneet jo konkreettisia tuloksia ja meillä on asiantuntijoita, jotka ovat mukana näissä maisrannikkovartioston tai merivartioston joukoissa suoraan. Ja meillä on myöskin asiantuntijoita esimerkiksi Djiboutin oikeusministeriössä auttamassa oikeudellisen pilarin kanssa ja ensimmäistä kertaa me olemme myöskin aloittaneet erittäin pitkän aikavälin koulutusoperaation Seychelleillä. Me autamme uuden rannikkovartioston henkilöstön rekrytoimissa. Tämä tulee jatkumaan monia kuukausia ja meillä on erittäin pitkän aikavälin koulutusohjelma ja luonnollisesti tämäkin tulee positiivisesti vaikuttamaan Seychellien tilanteeseen ja operaation toimintaan. Me pyrimme myöskin kehittämään koulutusohjelmia, kouluttajien koulutusohjelmia, eh, jotta voisimme tarjota tukea. Olemme toimineet näin Seychelleillä ja eh, me olemme nyt jo aloittaneet eh, myöskin varustuksen tarjoamisen näissä kahdessa maassa. Tämä on erittäin tärkeää erityisesti Seychelleillä. Kuten tiedätte, Seychellien maantieteellinen ala on erittäin suuri. Siellä on alle 100 000 asukasta mutta tämä sadan tuhannen asukkaan äm, valtio kontrolloi Ukrainan maa-alueen laajuista aluetta. Luonnollisesti tilanne on hyvin hankala. Muut maat, kuten Tansania, ovat sellaisia, joissa meillä on ollut aluksi hankaluuksia. Tansanialaiset eivät aluksi nähneet, mitä hyötyä tällaisen operaation vastaanottamisesta olisi, mutta edistystä on tapahtunut ja viime vuoden alusta ja lopulta ja tämän vuoden alusta olemme onnistuneet aloittamaan toimia ja kouluttamaan merialueiden poliiseja Tansaniassa siihen, että nämä voisivat saada kerättyä näitä todisteita rikoksista, jotka mainitsin. Keniassa tilanne on hankalampi valitettavasti. Meidät on kutsuttu alun perin kentälle, mutta me emme koskaan Kenian kanssa ole valitettavasti onnistuneet saamaan toimivaa yhteistyötä ja aloittamaan toimintaa. Sitten palaan tähän ytimeen Somaliaan. Somalia on kaikkein tärkein osanen tilanteessa, sillä tuossa maassa turvallisuustilanne on kaikkein vaikein valitettavasti. Tämä turvallisuustilanne erityisesti Mogadishussa edelleen huononee, joka vaikeuttaa toimintaa. Strategia, jota me olemme EUCAP eh, e Nestorin yhteydessä toteuttaneet Somaliassa, on rinnakkainen ehm, strategia. Me siis keskushallinnon kanssa yhteistyössä toimimme, me olemme päivittäin yhteyksissä heihin ja meillä on myöskin Mogadishuun sijoitettu merialueen neuvonantaja, joka tekee keskushallinnon kanssa yhteistyötä Somaliassa. Tämä on siis ensimmäinen askel työssä. Toinen askel tai toinen rinnakkainen toimi on se, että me pyrimme ottamaan suoraan yhteyttä alueisiin, sillä nämä alue toimijat, alueelliset toimijat kontrolloivat suoraan merialueita todellisuudessa. Meillä on siis kaksi rinnakkaista strategiaa. Me informoimme keskushallintoa kaikesta toiminnastamme. Toiminta on täysin läpinäkyvää, mutta tämän lisäksi me olemme suoraan alueellisten toimijoiden kanssa yhteyksissä, erityisesti Somalimaan ja Puntmaan yhteydessä. Somalimaan kohdalla esimerkiksi, ja tämä on hyvä esimerkki, me olemme aloittaneet viime vuoden lopulla yhteydet ja me EUTM Atalantan tuloksista pääsimme nauttimaan tässä tilanteessa aivan aluksi. Me pyysimme EUTM Atalantan edustajat Somalimaahan mukaan suunnittelemaan tulevaisuuden toimia. Vastaanotto oli erittäin positiivinen. Me loimme tiekartan Somalimaan kanssa ja hiljattain noin pari viikkoa sitten me Argesaan avasimme ensimmäistä kertaa toimiston, joka tekee mahdolliseksi tämän toimiston ja vaadittavien turvallisuustoimien myötä tekemään päivittäistä työtä Somalimaassa. Siellä rannikkovartiossa tarvitsee myöskin koulutusta. Ja me olemme myöskin auttaneet oikeudellisessa ulottuvuudessa. Somalimaa on pyytänyt meitä auttamaan lainsäädännön laatimisessa rannikkoalueen ja merialueen hallinnon suhteen. Tämä Somalimaan tilanne on hyvä ähm, ja me voimme sitä käyttää esimerkkinä muutakin Somaliaa ajatellen. Sitten jos tarkastelemme tämän maan ydinalueita, esimerkiksi Puntlandia, me olemme Atalantan tuella me olemme Euroopan unionin aikaisempia operaatioita voineet käyttää hyväksi. Ja presidentti Bossassu ja eräät ministerit ovat olleet yhteyksissä meihin ja olemme keskustelleet rannikkoalueen ja merialueen turvallisuudesta ja tiekartasta jotta voisimme kouluttaa paikallisjoukkoja. Somalimaassa meillä on hallinnollisesti helpompi tilanne, Puntin maassa tilanne on vaikeampi, mutta me olemme tiettyjä ongelmia onnistuneet tunnistamaan ja olemme toimineet samoin kuin Somalimaassa. Me olemme aloittaneet työn Puntin maassa ja tämän yhteistyön tuloksena me olemme onnistuneet toteuttamaan koulutustoimia Djiboutissa. Olemme 30 bossasu poliisivoimien jäsentä onnistuneet kouluttamaan. Koulutus kesti kuusi viikkoa. Djiboutissa ja tässä yhteydessä koulutimme myöskin 20 rannikkovartioston jäsentä. Puntimaassa tilanne on monimutkaisempi. Mutta me olemme onnistuneet tarjoamaan näitä koulutuksia ähm, aina huhtikuun puolesta välistä toukokuuhun. Niitä on tarkoitus ähm, Puntinmaassakin toteuttaa. Ja aivan maan mallin mukaisesti voimme todeta, että tilanne edistyy hyvin näillä muillakin alueilla. Ja kuten sanoin, me etenemme asteittain tätä merirosvousilmiön ydintä kohti, joka sijaitsee näissä kahdessa maassa. Nyt operaation jatku, jatkumo tässä edellinen puheenjohtaja viittasi asiaan pyrimme tekemään vielä enemmän ehkä kuin menneisyydessä tulevaisuudessa Somalian itsensä suhteen. Tarkoituksena on toimia enemmän nimenomaan äm, so, Somaliassa, erityisesti Puntimaassa ja Gamudussa. Sitten nämä periferiset alueet, me pyrimme niiden suhteen käyttämään kaikki voimavaramme tulevina vuosina. Tulevaisuudessa käsittelemme myöskin Jemeniä, Jemenissä meillä on yhteysupseeri paikalla tai tulossa paikalle. Olemme vierailleet Sanaassa ja siellä on erittäin vahvaa tarvetta myöskin EUCAP Nestor-operaation ulottamiselle – alueelle. Me voimme vain asteittain edetä Jemeniä kohti, mutta Jemenissä meidät otettiin erittäin lämpimästi vastaan. Viranomaiset ottivat meidät erittäin hyvin vastaan, joten nyt tulevina viikkoina me lähetämme siis tällaisen yhteysupseerin Jemeniin. Sitten vielä ehkäpä sananen liittyen vaikeuksiin, joita kohtaamme. Ensimmäinen vaikeus luonnollisesti on turvallisuustilanne, erityisesti Mogadishussa. Kuten mainittua, asiat eivät valitettavasti parane. Ja jotta pääsisimme ähm, edes lentokentän alueelta pois. Lentokentän alue sinänsä ei ole ongelmallinen, sen turvallisuustilanne on hyvä, mutta valitettavasti lentokentältä lähteminen on äh, yhä ongelmallista ja tämä on yksi suurimmista ongelmista, joita meillä vielä kahden vuoden toiminnan jälkeen on. Tällä hetkellä meillä ei ole äh, tämän turvallisuustilanteen vuoksi mahdollisuuksia äh, täyttää tätä meidän neuvonanto tehtävämme Somalin, Somalian viranomaisten suhteen, sillä meidän on vaikea toimia tuolla alueella, jolla viranomaiset ovat. varjettavasti tämän alueen turvallisuustilanne erittäin huono, erityisesti Mogadishossa, Somalimaassa näin ei ole ja siksi me olemme keskittyneetkin toiminnassamme nyt Somalimaahan, vaikka turvallisuustilanne ei ole ideaali, se on kuitenkin paljon parempi. Sitten toinen asia, johon me törmäämme, on poliittinen epävakaus Somalian ja Somalimaan kohdalla. Nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa. Me olemme äh, käyneet nyt viime viikkojen tai kuukausien aikana Somalian keskushallinnon kanssa neuvotteluja, mutta me emme ole vielä saaneet tällaista kattavaa suunnitelmaa aikaan, joka tekisi mahdolliseksi toimia selkeämmässä oikeudellisessa kontekstissa. On nyt vaikeaa esimerkiksi toimia Somalian viranomaisten kanssa merialueiden suhteen. Se ei ole, ne eivät ole vieläkään esimerkiksi määritelleet omia aluevesiään. Ja nyt kahden vuoden toiminnan jälkeen me vieläkään ole päässeet näissä asioissa kovinkaan paljon eteenpäin. Nyt puheenjohtaja yhteenvetona merirosvous on kolmitasoinen ongelma. Ensimmäinen taso on se, että meidän täytyy äh, hillitä merirosvousta merellä. EUTM Atalanta on tässä erittäin hyvin toiminut. Toinen asia on se, että meidän täytyy vahvistaa rannikkoalueiden valvontakapasiteettia. Tässä EUCAP Nestor toimii ja on tärkeä välikäsi, mutta tuottaa vain osittaisen ratkaisun. Ja kolmas taso on se, että voitaisiin tarjota näille rannikkoalueen ihmisille toisen tyyppisiä taloudellisia toimimismahdollisuuksia. He ovat kääntyneet merirosvousta harjoittamaan, koska heillä nimenomaan ei tällaisia talousmahdollisuuksia ole ollut. Tässä yhteydessä Euroopan komissiokin voi olla tärkeässä roolissa. Tämä on erittäin tärkeä asia, sillä me olemme keskustelukumppaneidemme kanssa saaneet sellaisen viestin, että niin kauan kuin taloudellisia ongelmia Somalassa ei ole ratkaistu, merirosvousta esiintyy. Ihmiset, elleivät he pysty kalastuksella tai muilla toimilla itseään elättämään, he ryhtyvät harjoittamaan merirosvousta. Tässä tämä Atalantan toiminta on ollut tietynlainen loppua lietivittävä toiminta merirosvouksen suhteen ja EUCOP Nestor on pyrkinyt ratkaisemaan jonkin verran tätä varsinaista merirosvousongelmaa ja tämän jälkeen me tarvitsemme ennaltaehkäisevää toimintaa, mutta sitä ei ole vielä Somaliassa onnistuttu täysin toteuttamaan. Ja tämä koskettaa ehkäpä EUCOP Nestorin kattamia muitakin maita. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen valmis vastaan kysymyksiin. Kiitoksia tästä erittäin kattavasta esityksestä. Ennen kuin puheenvuoron kollegalle, minulla on kysymys, joka koskee muita kansainvälisiä toimijoita tässä, tällä samalla alalla. Voisitteko ehkä kertoa hieman siitä ja näistä eurooppalaisista ohjelmista, jotka ovat siellä, jotka kattavat myös merivalvontaan liittyvät ongelmat. Onko teillä ei nyt ikään kuin kilpailevia ohjelmia, mutta samanaikaisia rinnakkaisohjelmia, jotka tulevat joko jäsenvaltioiden puolelta Euroopan unionista tai kolmansista maista, varsinkin Yhdysvalloista? Onko jotka toimivat siis samalla alalla kuin tämä. Mikä on siis se kansainvälinen ympäristö, jossa toimitte? Ja näin. Vielen Dank für den Vortrag. Ich warte gerade. Kiitoksia. Ja, vielen Dank für die... Kiitos tästä näistä hyvin mielenkiintoisista esityksistä. Kyse on erittäin laajasta toimintakentästä. Ja yhteistyö Tässä kuvailitte näitä eri toimia siellä kentällä. Ja on oikein hyvä, että me olemme siellä paikan päällä, mutta olisi vielä parempi, jos niin kuin kuvailitte tuossa, myös Somalian hallitus sisäisesti saisi päätettyä siitä, mitä haluaa saavuttaa. Näin saisimme huomattavasti vankemman pohjan tälle yhteistyöllemme ja näin strategiaa saataisiin varmaan kehitettyä paremmaksi. Minun tietääkseni nämä samanaikaiset missiot ensimmäistä kertaa tota, aktivoivat myös tuon toimintakeskuksen vuonna 2012. Näin minä ainakin olen ymmärtänyt. Ja nyt olen kuullut, että itse asiallinen tämän operaatiokeskuksen toimitehtävä on siis huolehtia siitä, että kaikki toimii paremmin. Mutta että näin ei nyt ole ollut, koska ilmeisesti viestintä tai komentoketju ei oikein ole toiminut niin kuin sen pitäisi. Että jotkut sitten ovat todenneet, että minkään näköistä lisäarvoa tämä operaatiokeskus ei ole tarjonnut. Tämä olisi kyllä erittäin valitettavaa, koska oikeastaan olisin toivonut, että saisimme lisäarvoa. Voitteko me Ää, voitteko rehellisesti, nyt ihan rehellisesti kertoa minulle, että mitä siellä on käynnissä, miten se oikein sujuu? Ja jos se nyt ei toimi ihan niin kuin pitäisi, niin mitä parannusta voitaisiin saada aikaan? Plus pour le général euh, janvier peut-être, mais euh, Tämä oli ehkä enemmän kerralli Jean tämä kysymys. Tämä kostaa, koskee eu Nestoria. Van Horden, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiinnostava esitys kaiken kaikkiaan, mutta ikään kuin tässä nyt käy niin, että meille, äh, meillä on nyt enemmän huolta ja huolenaiheita kuin meillä alun alkaen oli, koska tilanne nyt on pahempi kuin se oli kaksi vuotta sitten. Olisi mukava kuulla, paljonko tähän on rahaa mennyt tähän mennessä ja äh, mitä vastinetta tälle rahalle on saatu. Täytyy myös todeta, että kun puhutte tuosta merirosvoiden torjunnasta, niin olen vähän kyllästynyt kuulemaan Atalantasta, koska minun tietääkseni Atalantalla ei ollut mitään tekemistä merirosvoiden torjunnan kanssa. Ei vaan alusten itse palkkaava turvahenkilöstö yksityisistä turvafirmoista on ratkaisevasti ottanut Intian valtamereen ja ylipäätään Afrikan sarven vesialueiden merirosvoiden torjunnassa. En minä nyt sano, etteikö tässä varmaankin jotain hyötyä olisi ollut, mutta <laughs> Tämä on jälleen kerran esimerkki siitä, että Euroopan unioni pyrkii löytämään roolin itselleen ja katsoo, että sieltä pyydetään väliintuloa. Ja minä kyllä ajattelen, että jos sinne mennään niin, että on mukana kassillinen rahaa ja tarjotaan vaikkapa ö, ähm, pimeä kiikareita, niin kyllä ihmiset varmaan mielellään ne kaikki ottavat vastaan. Ei siinä mitään. Mutta me olemme ikään kuin hyväksyneet tämän kaiken, että näin se nyt vaan on. Ja tämä on oikea ratkaisu. Tällä on myös äh, suhde äh, laajemmalti meriturvallisuusstrategiaan, joka Euroopan unionilla on ja kyllä tämä on aika huolestuttavaa on, koska tämä ei ole minkäännäköisessä suhteessa muiden, kuten Naton erityisesti roolin. Nato, niin kuin tiedätte, on äh, oma, oman meriturvallisuusstrategiansa. Sitä EU-papereissa ei juurikaan ole mainittu. Ettäkä myöskään maininneet Afrikan unionin roolia. Sekin on merkittävä järjestö, jolla pitäisi olla kyllä vankempi rooli. Jos EU haluaa olla hyödyksi, niin varmaan mm, pari asiaa voitaisiinkin tehdä, mutta ne eivät liity tähän puolustuspolitiikka otsikkoon, joka halutaan laittaa kaiken yläpuolelle nykyään, esimerkiksi merirosvous ja siihen liittyvät rahasummat niin ehkäpä kansainvälisten äh, merirosvojen yhteyksien, erityisesti rahayhteyksien jäljittäminen voisi <laughs> olla huomattavasti hyödyllisempää ja se varmaan voitaisiin hoitaa EU:ssa. Äh, puhutaan tällaisista erilaisista laillisista rakenteista, joita nyt esimerkiksi Somalian pyritään aikaansaamaan, saamaan, niin minä kyllä mietin, että syntyykö hyvin painava byrokraattinen laillinen rakenne, joka sopii huomattavasti paremmin vaikkapa läntiseen maailmaan kuin kriisialueille, kuten tämä kriisialue, josta nyt puhumme. Suosittelen elokuvaa Cotton Phillips, vaikka se onkin fiktiota, niin se, siinä on kyllä hyvin paljon kiinnostavaa oppia meillekin. Ja tärkein oppi, tärkein läksy on se, että yksi tiukka kova toimi heti aluksi voisi estää koko sen saagan, joka sitten tulee maksamaan miljoonia ja taas miljoonia. Näin tässä elokuvassa ja todennäköisesti myös todellisuudessa uskon, että jos asia olisi hoidettu saman tien, niin sitten koko elokuvaakaan ei olisi tietenkään tarvittu. Nyt äh, vierailemme, ehkäpä kenraali haluaa aloittaa, olkaa hyvä. Monsieur le Président, Monsieur parlementaire. Herra puheenjohtaja, hyvät parlamentaarikot, keskittäisin vastaukseni koskemaan sitä tukea, joka on annettu tälle operatiiviselle keskukselle niiden rakenteiden keskus, keskellä, jota Brysselin on luotu. Kyseessä on nyt rakenteet, jotka on luotu jo 22 vuotta sitten, jossa on hyödynnetty siviili- ja sotilaskriisihallintaa mahdollisuuksia ja parannettu näin näiden eri osa-alueiden koordinointia. Kysymys on Atalanta-operaatiosta, somalitoiminnasta ja uudesta, joka on luotu vuonna 2012. Kyseessä on tapauskohtainen väline, jonka tarkoituksena on helpottaa ei pelkästään näiden kolmen eri osa-alueen toimintaa, vaan se myös pitää yhteyttä komission. Komissio on nimittäin tärkeä tekijä, kun puhutaan tuen kehityksestä pitkällä aikavälillä ja kohdennetusta lähestymistavasta, jossa kysymys ei ole pelkästään siis merirosvoiden torjunnasta, vaan kaikesta siitäkin, jota suurista setien Duponsa mainitsin. Kyseessä on aivan uusi väline ja tämä fasiliteetti on luotu Euroopan unionin pääesikunnan ulkopuolelle, jotta tämä koordinaatiotoiminta voitaisiin hoitaa näin. Ja tämä tavallinen kierrätys ongelma, joka meillä on ollut järjestelmässä, joka hoitaa tätä operationaalista puolta, on toiminut oikein hyvin. Se on vahvistanut paikkansa ja on toiminut hyvin. Siviilipuolen toiminta on ollut erityisen hyvä. Varsinkin siitä on ollut hyötyä tämän rajapinnan luomisessa komission ja yhteyshenkilöiden välillä luodusta yhteydessä. Jos sallitte, hyvä puheenjohtaja, niin tässä arvoisan edustajan tekemät kommentit, Britannian edustajan tekemät kommentit. En voi tietysti itse ottaa kantaa sotilaallisten operaatioiden laatuun ja mitä vaikutusta sillä on suhteisiin Afrikan unioniin. Niin pahoittelen siis, jos en maininnut Afrikan unionia tässä alustuksessani. Niin en haluan sillä sanoa sitä, etteikö niistä olisi hyötyä. Päinvastoin halusin vain keskittyä tähän siviilipuoleen. Ja jäsenvaltiot ovat päättäneet joko Nestorin käynnistämisestä. Tämä merikilven käyttöönotosta esimerkiksi on ollut puhetta ja sitä saatetaan tarkastella Samalla olemme täysin tietoisia. Etien sitä ei maininnut, mutta tätä suhdettamme muihin toimijoihin, kuten UNDC ja Interpoliin ja komission, kun pyrimme varmistamaan sen, että kaikki tämä, mikä liittyy salakuljetukseen ja merirosvoukseen, että siinä nimenomaan pureudutaan tämän rikollisuuden juuriin ja toimitaan kansainvälisten standardien mukaisesti. Ja näin, että todisteet, joita yhdeltä puolelta kerätään, niitä voidaan hyödyntää myös toisessa maassa. Tästä syystä näemme, että esimerkiksi tämä silta Jemenissä voi olla kovin hyödyllinen, sillä siellä islamilaista ja muutakin rahaa kuljetetaan sitä kautta. Kiitoksia. Euh, Hyvä puheenjohtaja, jos voisin tässä täydentää kysymyksiä liittyen kansainvälisiin toimijoihin alueella. Kyllä, todellakin heitä on erittäin paljon. Me teemme läheistä yhteistyötä heidän kanssaan. Äh, merirosvouksen vastaisessa taistelussa on paljon toimijoita mukana, hyvin erilaisia toimijoita Afrikan sarven alueella. Ja tämä aiheuttaa koordinaatio-ongelmia luonnollisesti, mutta tämä osoittaa myöskin toisaalta sen, kuinka paljon kansainvälinen yhteisö kiinnittää asiaan huomiota ja kuinka se haluaa vastustaa merirosvousta. Euroopan unionilla on kaksi välinettä, Euroopan komissiolla kaksi tärkeää ohjelmaa, sillä ne kattavat nyt tämä, tämän sekä tämän varuste että muun tuki toiminnan alueella ja me olemme pyrkineet koordinoimaan toimintaa näiden ohjelmien kanssa, kun me tarjoamme koulutusta. Me siis sen jälkeen pyrimme tarjoamaan välineistöä myöskin näille rannikkovartiostoille ja niin edespäin. Tämä on asia, jossa me olemme tehneet yhteistyötä ja me olemme onnistuneet saamaan tukea eri toimijoilta ja jotta näitä komission ohjelmia voitaisiin myöskin koordinoida yhteistyössä helpommin. Tämän lisäksi meillä on myös luonnollisesti hyvin tärkeä yhteistyökumppani YK on edustusto. Me pyrimme toimimaan yhteistyössä esimerkiksi äm, näissä vankilakysymyksissä merirosvouksen alalla. Ja tilanne on sellainen, että kun merirosvoja tuomitaan tai tuodaan oikeuden eteen, me olemme mukana, mutta me emme puutu tähän äm, mihinkään tuomion antamiseen erityisesti siksi, että YK on huume- ja rikosjärjestö UNODC hoitaa tämän asian. Me Somali-maassa pyrimme hyvin jakamaan tehokkaasti nämä tehtävät, jotta me emme nyt aiheuta toistoa. Meillä on lähestulkoon päivittäisiä kontakteja YK tämän vuoksi. Sitten nämä kahdenväliset kumppanit, niiden suhteen mainitsen vain muutamia, esimerkiksi Turkki. Turkilla on tukiohjelma se tukee äh, Somalian merivoimia. Sitten yhdistyneellä kuningaskunnalla on kahdenvälinen vahva ohjelma Somalimaan kanssa. Japani on kehittänyt yhteistyötä Djiboutin rannikkovartioston kanssa. Myöskin Yhdysvallat äh, toimii alueella, joten kyllä toimijoita on paljon ja koordinointi on erittäin tärkeä kysymys. Voisin sanoa, että me kaikki teemme samoilla linjoilla töitä ja pyrimme välttämään sen, ettei kahdentumista tapahdu. Yhdessä me saamme paremmin ja nopeammin tuloksia aikaan kuin toimiessamme yksin. Pyrimme osallistumaan näihin koordinointiryhmiin. Monet niistä ovat Nairobissa tällä hetkellä. Bien, pas d'autres euh, interventions. Je... Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Ehkä tässä käytän tilaisuutta hyväkseni ja muistutan lyhyesti siitä, mitä viime viikolla tapahtui, kun vierailimme alueella. Meillä oli siis tämä Djiboutin osa, kun vierailimme EU Cup Nestorin ja EUTM Atalantan luona Djiboutissa. Tässä mainittu on osittain totta. Merirosvous on vähentynyt merkittävästi ja osittain tästä voidaan antaa kiitos sille, että näitä poliisivoimia on päässyt nousemaan näihin merirosvojen aluksiin. Ja tässä yhteydessä alukset merellä ovat tärkeitä ja tämän lisäksi informaatio ja erilaiset kartografiset toimet ja ilmavalvonta ovat olleet hyvin tärkeässä roolissa. Uskoakseni on hiukan hätäistä antaa kiitosta merirosvoksen vähenemisestä jollekin tietylle toimelle. Uskon, että nämä eri ohjelmat täydentävät toisiaan hyvin ja kaikki toimijat ovat meille korostaneet sitä, että on tärkeää jatkaa toimintaa ja olla valppaana, sillä tämä ongelma siirtyy alueelta toiselle tai alkaa uudelleen erittäin helposti ja aina jos joitakin heikkouksia valvonnassa ilmenee, sitä käytetään heti hyväksi. Mielenkiintoista on se, että Djiboutin alalla, alueella monet kansainväliset toimijat ovat hyvin, hyvin kiinnostuneita alueesta myöskin muissa seikoissa kuin merirosvouksen lisäksi tämä koskettaa sekä taloutta että sotilasalaa. Me olemme voineet vierailla Yhdysvaltain keskuksissa Djiboutissa. ne ovat erittäin suuria päämajoja, hyvin tärkeitä. Sitten Japanillakin on Djiboutissa nykyisin toimipaikkoja ja Djiboutin viranomaiset ovat myöskin kertoneet, että kiinalaiset ja venäläiset ovat erittäin kiinnostuneita alueesta ja haluaisivat tuoda pysyvää sotilas laivastoa paikalle ja tämän lisäksi Turkki luonnollisesti on hyvin kiinnostunut, kiinnostunut alueesta. Paljon pyyntöjä siis tulee Djiboutille ja paikalla on yhä moninaisempaa toimijaa tällä hetkellä, kun Euroopan unionin perinteisempi ja Ranskan perinteisempi läsnäolo alueella vähenee. Tämä on hyvin mielenkiintoinen seikka. Monet toimijat ympäri maailman ovat erittäin kiinnostuneita Afrikan sarven alueesta ja erityisesti Djiboutista. Liittyen sitten tähän toiseen vierailuumme, joka oli läheisemmässä yhteistyössä Etiopian ja Afrikan unionin kanssa. No, nämä suhteet ovat luonnollisesti hyvin äh, läheiset, tärkeät, niitä on kehitetty, ne eivät aina ole helpot, paljon erilaisia tunteita tässä tulee kunnioittaa. Erityisesti Keski-Afrikan tasavallan tilanteen suhteessa on tullut hyvin selväksi se, että meille haluttiin lähettää viesti, että olisi toivottavaa, että koordinointi olisi hiukan parempaa, erityisesti jos me aloitamme eurooppalaisen sotilasoperaation Keski-Afrikassa. Sellainenhan on suunnitteilla, mutta monissa asioissa mielipiteet ovat melko yhtenäisiä kuitenkin, erityisesti Somalian suhteen ja myöskin Euroopan unionin taloudellinen tuki on tärkeää nyt tämän rauhan ja turvallisuuden rakentamisen suhteen. Ei voida kiistää sitä, että Euroopan unioni on Afrikan unionin tärkein kumppani, ja tämä on jotakin, mitä meidän täytyy pitää mielessämme ja kasvattaa tulevaisuudessa ja korostaa. Etiopian suhteen meillä oli erittäin mielenkiintoista mielipiteiden vaihtoa Etiopian armeijan johdon kanssa ja hallinnon kanssa ja meiltä ei kätketty sitä, että jonkinlaisia varaumia tai skeptisyyttä on afrikkalaisten joukkojen toiminnan suhteen Somaliassa. Etiopiahan on liittynyt tähän toimintaan hiljattain. Etiopia kuitenkin arvioi, että näiden afrikkalaisten joukkojen toiminnan koordinointi jättää todellakin toimimisen varaa ja ilmeisesti toiminta on yksipuolista tai kahdenvälistä kentällä. Tämä on tällä hetkellä hyvin tärkeä toimintamuoto, jota Djiboutin hallinto harjoittaa ja Euroopan unionin toiminta nähdään hiukan kriittisin silmin, sitä pidetään liian vaatimattomana ja hiukan sellaisena, että se on irrallaan Somalian todellisuudesta. Tässä Etiopia haluaisi toimia Somalian joukkojen kanssa Somaliassa, mutta luonnollisesti tässä turvallisuustilanne on hankala ja se on jonkinlainen handicap asiassa. Luonnollisesti Euroopan unioni on voinut ehkä vahvemmin toimia tässä yhteydessä. Sitten me olemme havainneet, että Etiopian viranomaiset antavat Etelä-Sudanin ähm, tilanteelle enemmän huomiota, se on heille prioriteetti. Tämä kriisi ei ole vain sudanilainen, se tuo Eritrean ja Etiopian väliset jännitteet esiin ja tässä kaikki alueen toimijat halusivat kiinnittää huomiomme Eritrean tilanteeseen, rooliin. Tietyllä tavalla tähän Eritrean heikkoon tilanteeseen kiinnitettiin erittäin paljon huomiota. Se on suuri huolenaihe myöskin Djiboutin edustajien keskuudessa ja Afrikan unionissa yleisestikin. Suuri kysymys on, kuinka suhteutua Eritreaan. Etiopia korosti sen roolia myöskin Etelä-Sudanin kriisissä. Ja Euroopan unionin ja Etiopian välisissä keskusteluissa hiukan tuli esiin tällaisia syytöksiä, joita ei aina voida täysin näyttää todeksi, mutta epäilyksiä ainakin Eritrean osuudesta kriisiin ja nämä epäilykset ovat nyt uudelleen heränneet ja niitä Etiopian edustajat toivat esiin ja ne olivat kyllä melko lailla hälyttäviä tai ainakin huolestuttavia. Tässä tulee olla hyvin, hyvin varovainen, ettei uusi kriisi puhkea näiden kahden maan välille. Ja sitten vielä viimeinen asia, jonka Etiopian äh, edustajat toivat esiin, oli Niilin kysymys. Tämä on hyvin vaikea kysymys Egyptin kanssa. Tässä yhteydessä meidän tulisi löytää keskustelukumppaneita. Kolmas osapuoli, emme halua puhua välittäjästä virallisesta, mutta jonkinlainen kolmas osapuoli, keskusteluosapuoli, joka voisi helpottaa sillä tässä Egyptin ja Etiopian vuoropuhelu ei suju ja tietyllä tavalla Etelä-Sudan on jonkinlainen alueellisten vihamielisyyksien katalysaattori. Ja tässä jopa Niilinkin kysymys liittyy tähän Etelä-Sudanin ongelmaan ja epäluuloisuus on todella vallallaan Etiopian ja Egyptin välillä, ja ne ovat kuitenkin kaksi suurta toimijaa tällä suuralueella, jos otamme Afrikan sarven alueen laajassa merkityksessä käsittelyyn. Olisi ollut hyvä, että olisimme voineet eh, myöskin käsitellä Somaliaa eh, laajemmin otettuja kaikista ongelmista huolimatta meillä on mahdollisuus ehkäpä eh, toimintaa kehittää Mugadishusta lähtien, sillä se on kuitenkin aivan mm, todellakin kaiken ydin. Epäilemättä meidän pitäisi pyrkiä löytämään resursseja ja keskustelukumppaneita jotta voisimme parantaa tilannetta olematta kuitenkaan luonnollisesti mitenkään liian optimistisia. Me päätämme nyt tämän Afrikan sarven keskusteluosuuden. Kiitoksia vieraillemme ja nyt annan puheenvuoron varapuheenjohtajalle Kristof Lisekille, joka oli viime viikolla mukanamme Afrikan vierailulla jotta voimme jatkaa keskustelua ja käsitellä seuraavaksi Euroopan puolustusteollisuutta. Pidämme parin minuutin tauon. Kiitoksia. Okay, ladies and gentlemen, let's start. No niin, hyvät naiset ja herrat, aloitetaan viivytyksettä. Seuraavat askeleet Euroopan puolustusteollisuuden vahvistamisessa. Meillä on näkemysten vaihtoa täällä. Hän on yrityspääosaston johtaja. Aiheena on aihe, josta on keskusteltu niin useaan otteeseen, Muistanemme varmasti viime kuussa Gallerin luonnostelman mietinnön, kuten myöskin ne kuulemistilaisuudet, joita meillä on ollut näin viivytyksettä. Sitten annankin puheenvuoron äh, äh, Tokarskille. Olkaa hyvä. Would like to apologize for the absence of my... Kiitos. Johtajanihan piti olla täällä alun perin, mutta hän ei valitettavasti päässyt paikalle. Hän on Kopernikusjärjestelmän juhlallisuuksissa tällä hetkellä. Ehkäpä nyt voin kertoa, että missä mennään näiden neuvoston päätelmien suhteen ja sitten voidaan äh, käydä keskustelua, voitte esittää kysymyksiä. Niin kuin varmaan tiedätte, joulukuussa neuvosto teki päätelmät ja me Suhtaudumme näihin hyvin myönteisesti. Arviomme oli hyvin myönteinen, koska meidän prioriteettimme olivat saaneet jäsenvaltiolta tukea. Eli meillä oli sellainen vaikutelma, että aika eh, perustavalla tavalla eh, jäsenvaltiot tukivat komissiota ja tämä kyllä heijastui näihin päätelmiin, jotka antoivat pontta työllemme eh, puolustusalalla. Näiden äh, neuvoston päätelmien jälkeen meillä oli sitten Kreikassa äh, epävirallisen ministerineuvoston kokous helmikuussa. Siinä jälleen tuettiin komission äh, tiedonantoa ja ehdotettuja toimia. Samoin tapasimme puolustusviraston ja jäsenvaltioiden edustajat joitain päiviä sitten. Se meni oikein mainiosti. Ja täytyy sanoa, että kyllä tässä nyt jäsenvaltioissa ehkä suhtautuminen on muuttunut tuonne vuoden tai puolentoista vuoden takaiseen verrattuna. Nyt jäsenvaltiot kyllä selvästi vahvemmin tunnustavat komission toimien myönteisen roolin puolustusalalla. Aika pian tässä komission tiedonannon osia aletaan myös täytäntöönpanna. Yksi asia ovat nämä niin kutsutut lennokit, joita ohjataan siis kauko ohjainten kautta näiden käyttö siviilialalla. Tämä tullaan hyväksymään huhtikuussa. Sitten olemme käynnistäneet standardointityömme. Olemme antaneet toimivallan standardien kehittelemiseksi meriturvallisuusalalla esimerkiksi ihan tietoformaatti, niin että tulevaisuudessa tiedonvaihto eri merialan käyttäjien välillä sujuu ilman ongelmia. Tässä todella komissio on näitä standard, tämän standardityön käynnistämistä ehdottanut. Sitten komissio on käynnistänyt suunnitelman ja tämä tulee itse tiedonannossa näkymään. Haluamme siis olla toimien suhteen operatiivisempia kuin... Haluamme siis selittää paremmin käytännössä, miten nämä toimet voivat toteutua. Ensimmäinen ehdotushan tehtiin viime kesänä, mutta nyt haluamme ihan käytännön ehdotuksia tehdä. Esimerkiksi haluaisimme aina kun mahdollista spesifioida Ähm, näitä eri mahdollisuuksia ennen äh, neuvoston äh, tulevan kesän neuvotteluja. Haluamme käytännössä osoittaa, että äh, meiltä kyllä panosta tulee myös näihin neuvoston joulukuun päätelmiin. Sitten tuo itse tiedonanto mainitsee kuulemissa mekanismi jäsenvaltioiden kanssa. Monilla aloilla tällainen mekanismi onkin ollut toiminnassa, esimerkiksi standardointisertifiointialalla. Tämän on hoitanut puolustusvirasto ja tekin olette tietääkseni tässä työssä olleet mukana. Tässä siis työ pohjataan jo olemassa oleville rakenteille. Ja sitten haluamme käyttää olemassa olevia asiantuntijaryhmiä, niiden asiantuntijuutta ja myös tarjota jäsenvaltioille mahdollisuuden tarkastella ikään kuin uudelleen tilannetta, että miten saataisiin toimien implementoinnista kokonaiskuva näin laajemmalti. Ja siksi parin kuukauden välein haluamme järjestää mielellämme näitä horisontaalisia kokouksia. Ensimmäinen näistä on tarkoitus järjestää jo toukokuussa. Kertomus on tarkoitus hyväksyä heinäkuussa tänä vuonna Italian puheenjohtajakaudella. Italian kanssa meillä on ensimmäisiä yhteydenpitoja tässä jo ollutkin ja varmaan meillä on mahdollisuus tästä sitten keskustella neuvotella joko kilpailukyky neuvostossa tai sitten lokakuun huippukokouksessa. Kiitos. Eh, Tokarski. Um, Kiitoksia. Johtaja Tokarski. Edustaja Gales haluaa käyttää puheenvuoron. Ole hyvä. Dank. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä puheenvuorostanne ja siitä, että nyt välititte meille tässä tietoa komission seurannasta minun mietintöni suhteen 4. helmikuutahan komissiossa tuo hyväksyttiin. Olen kyllä ihan iloinen äh, siitä, että minun mietintöni on suurelta osin ihan oikein vedetty yhteen, mutta pari kysymystä minulla olisi kuitenkin. Teidän pääosastonne lisäksi käsittääkseni oli myös muita pääosastoja, jotka tähän osallistuivat tämän seurantakeskustelun tämän seurantakertomuksen käsittelyyn? Ja jos ei, niin miksei? Mitä tuohon avaruuteen ja kyberkysymyksiin tulee, niin niihin ette tuossa kertomuksessa ollenkaan viitanneet. Ja sitten tuo myöskään tutkimusalalla ehdotuksemme siihen, että artiklasta 85 pohjalta toteutettaisiin tutkimus siis yhteisrahoituksella jäsenvaltioiden ja EUn välillä, niin tähän ei myöskään minkäännäköistä kantaa otettu. Ja sitten vielä kysymys neljässä maaliskuuta komissio konferenssissa ilmoitti, että jäsenvaltiot ovat valmiit tämän suunnitelman toteuttamiseen ja niin edelleen, mutta miksi tätä ei Euroopan parlamentille ilmoitettu ollenkaan? Mehän täällä parlamentissa olimme yksimielisiä ja myös neuvostossa päätettiin, että Euroopan laajuisesti vaatii sitovat puolustusstandardit sertifioinnin alalla voisivat johtaa merkittäviin säästöihin. Nyt olen kuitenkin kuullut, että ainakin yksi Euroopan standardointijärjestö on hylännyt tällaisen eurooppalaisen normin puolustustuotteille. Onko teillä tästä hylkäävästä päätöksestä tietoa? Ja eh, mihin askele, mitä askeleita komissio on ottanut, jotta vastuutahot ottaisivat käyttöön tällaisen eurooppalaisen standardin ja normiston. Konferenssissa, jossa itsekin olin paikalla, toistuvasti todettiin, että komissio on suunnitellut vuodesta 2018 alkaen valmistelevaa toimea puolustustutkimusta varten. Miksi, miksi noin myöhään? Miksi vasta tuolloin? Mehän minun mietinnössäni pyysimme komissiolta mahdollisimman varhaista liikkeelle lähtöä äh, tämän uuden rahoituskehyksen puitteissa. Minä pelkään, että jos noin kauas odotetaan, niin yhä useampi asiantuntija siirtyy tältä alalta muualle ja sitten meillä ei enää niin kauhean montaa ole, jotka asiaa voisivat käsitellä. Eli tässä nyt olennaisilta osilta nämä minun kysymykseni. Ja ennen kaikkea tosiaan tuohon viimeiseen kysymykseen, miksi noin myöhään tämä valmisteleva toimi? Tähän haluaisin kyllä teiltä ihan sel- sanaisen vastauksen. Kiitos. Thank you very much, Michael. Kiitoksia, Michael. Tästä pitkästä, kaikkein pisimmästä kysymyslistasta ikinä. Oikein tärkeää kyllä. Ei muita kysymyksiä ole, joten Karski tässä on haastetta riittämiin. Um, the first question concerning inter-service consultation, I mean indeed. Meillä on uh, puolustustyöryhmä, uh, joka tarkastelee näitä kysymyksiä, e, jotka tässä kertomuksessa otetaan huomioon. Tämä työryhmä on kokoontunut jo kerran ja tulee kokoontumaan jatkossakin. Me olemme siis jatkuvassa yhteydessä muiden pääosastojen kollegoihin tietenkin Markkinapääosasto on äh, lähin kumppanimme tässä, mutta jatkuvasti käymme keskustelua myös muiden pääosastojen kanssa, jos nämä meidän tiedonantomme osa-alueet puuttuvat heidän toimivaltaansa. Ja sitten meillä on kyllä ihan säännöllinen konsultaatio käynnissä, joten niin kuin alun perinkin teemme tuon puolustustiedonannon suhteen, niin tämän jälkeenkin kaikki komission yksiköt ovat yhteistyössä ja me todella pyrimme varmistamaan sen, että asia hoidetaan horisontaalisesti. Katsotaan, että mitä komissio kaiken kaikkiaan voi tehdä puolustusalalla. Kyllä mielestäni tämä on täysin otettu huomioon toiminnassamme. Ja sitten tuo kyberala, myös netti. Neuvoston päätelmät äh, liittyvät Homeen äh, ja Connectiin. Ja näiden toimijoiden tietenkin tulee ennen kaikkea kantaa vastuuta. Ja kun näitä toimia nyt katsotaan, niin meillä on tietenkin seurantaa kyberturvallisuusstrategian suhteen ja koti sisäänpääosasto hoitaa tätä asiaa ja strategian määrittelemiä tavoitteita. Ja sitten tuo Connect-ohjelma, joka liittyy tietenkin tavallaan myös paitsi tähän niin horisontti 2020, niin kyllä tuo turvallisuus on hyvin hoidettu. Seurantaa on eri aloilla. Tämä oli ensimmäinen klusteri neuvoston tiedonannossa, jossa komission seuranta todella on hyvin kattava. Mitä sitten tulee tuohon suunnitelmaan, niin työ asiakirja valmisteltiin epävirallista ministerikokousta varten, siis tuota Atenan kokousta varten. Ja siinä jäsenvaltiot ja tietenkin ulkosuhdehallinnon koordinointi identifioivat taisipa olla 65 eri toimea kaiken kaikkiaan, eli pitkän luettelon. Ja voimme toki pyytää, että neuvoston sihteeristö toimittaa teille tämän luettelon. Tämä taitaa kuulla pikemminkin neuvoston sihteeristölle. Minun puolestani se kyllä voidaan teille toimittaa. Sitten standardointi, sertifiointityö, niin kuin mainitsin, äh, tässä teemme äh, puolustusviraston kanssa hyvin läheistä yhteistyötä. Äh, ensinnäkin voidaan antaa materiaaliselle standardointiryhmälle enemmän painoarvoa. Sehän on puolustusviraston puitteissa jo toiminut, mutta sitä ei vielä ole tunnustettu tällaisena standardointityön koordinointitahona. Näin tulisi olla. Ja toinen ajatus on sitten seuraava. Komission panos olisi se, että tuo ryhmä tarkastelisi standardien laatua, mitä teollisuus tarvitsee ja kun olisi standardeja, joiden suhteen olisi järkevää hoitaa asiaa eurooppalaisten elinten kautta, niin sitten mekanismi voitaisiin käynnistää. Eli se olisi ikään kuin tällainen kysyntään ja tarpeeseen perustuva mekanismi, joka käynnistyisi jäsenvaltioiden pyynnöstä tuossa standardointiryhmässä. Näin me tämän asian näemme. Se, että nyt tässä ää, saataisiin ikään kuin näiden jo tehtyjen toimien lisäksi tuo uusi taho. Ensi vuonna standardointityö käynnistyy sitten tosissaan tämän meriturvallisuusalan suhteen ja mahdollisuudet todella, niin kuin viittasin tuohon aiemmin, tuohon tiedon keräämiseen ja tiedon vaihtoon. Onpa kyse sitten sotilaallisesta meren kulusta tai kalastuksesta tai mistä muusta sitten tuo valmisteleva toimi. Ennen kuin vastaan kysymykseen, haluan kiittää teitä henkilökohtaisesti siitä, että mietinnössänne viittasitte tuohon valmistelevan toimeen hyvin painokkaasti. Uskon, että teidän ansiostanne, tuon mietinnön ansiosta se saatiin neuvostonkin päätelmiin. Se oli aikamoinen uutuus näissä toimissa, joita olemme ehdottaneet. Tällä hetkellä keskustelemme yksityiskohdista, Tämänhetkinen tulkinta on seuraava. Niin kuin äh, rahoitus niin kuin varainhoitoasetuksessa todetaan, valmistelevan toimen on tarkoitus äh, kestää kolme vuotta ja viimeistään kolmantena vuonna tuo äh, perusasetus tulee hyväksyä. Tässä tavoitteena on itse asiassa se, että täysin saadaan seuraavaan puiteohjelmaan tämä osaksi, mutta seuraava puiteohjelma, sitä ei hyväksytä ennen kuin vuonna 2020. Sehän nyt on nähty horisontti 2020 kokemuksesta. Ja kun katsotaan turvallisuustoimia 2004-2006 edellisellä rahoituskaudella, niin ainut mahdollinen ajankohta tälle puolustusalan valmistelevalle toimelle on tosiaan 2018, 19, 20. Te olette oikeassa siinä, että tämä aiheuttaa meille jotain ongelmia. Suurin ongelma on se, että on hyvin vähän aikaa osoittaa todellista lisäarvoa, jota tuo toimi voisi saada aikaan. Ehkä jotain tuloksia voidaan saada, mutta ei välttämättä tulla saamaan, joten meidän tulee tehdä kaikkemme. Ja tämä on itse asiassa juuri myös budjetti pääosaston kanssa käymiemme keskustelujen ytimessä. Öö, johtajani viime kokouksessa totesi, että tämä on asia, joka täytyy erittäin huolellisesti valmistella. Meidän täytyy löytää tästä sopimus jäsenvaltioiden ja tietenkin myös teollisuuden kanssa, eikä se helppoa ole, vaikka jotain päätelmiä voitaisiinkin tehdä, niin teollisuus on kyllä vielä kaukana kompromissista. Tämän lisäksi meillä on koko joukko ongelmia, mutta teidän, te olette aivan oikeassa, kun toteatte, että jos haluamme rakentaa tai saada poliittista painoarvoa toimille ja jos haluamme osoittaa, mitä todella olemme tehneet ja että toimillamme on ollut, toimissamme on ollut järkeä ja niin edelleen, niin kyllä tämä tulisi käynnistää aiemmin, 2017 jopa 16. Ja tähän me toki pyrimme. Kiitos. Thank you very much, Mr. Tokarski. Kiitoksia. Edustaja Odisero. Merci, monsieur le président. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Pysyn puheenvuoroon, vaikka en ole jäsen täällä valiokunnassa, mutta olen kollega Gallerin kanssa tehnyt paljon yhteistyötä ja häntä kiittäisin ähm, siitä, että hän on tehnyt paljon ponnistuksia, että voisimme antaa kantamme äh, joulukuussa tuohon huippukokouksen äh, yhteydessä valtion päämiehille. Kun teimme teollisuusasiavaliokunnassa töitä näiden asioiden parissa, me muidenkin poliittisten ryhmien esittelyiden kanssa yhdessä toimme niin, että me käsitelleet budjettiulottuvuutta. Sillä käsitimme, että kun budjetista aletaan puhua, syntyy erittäin jyrkkiä jakolinjoja ja on vaikea saada konsensusta aikaan täysistuntoa ajatellen. Me siis sovimme, että me nämä budjettikysymykset, erityisesti tieteellisen tutkimuksen rahoituksen osalta, äh, mitä tulee äh, aseteollisuuteen, että me ne lykkäisimme. Tämä teollisuushan hyötyy, kun on tietynlaisia aseellisia konflikteja ja muina aikoina taantuu, joten tässä on tietynlaista taloudellista etua kyseessä myöskin näissä konflikteissa. Me siis päätimme, että lykkäisimme tämän keskustelun vuoden 2014 vaalien jälkeiselle ajalle ja että meillä olisi jonkinlainen uudelleenarviointilausuke vuodelle 2016. Mehän olimme sopineet myöskin neuvoston kanssa, kun puhuimme monivuotoista rahoituskehyksestä, että tällainen arviointi, arviointi tehtäisiin vuonna 2016. Eli sillä hetkellä, kun uusia tärkeitä elementtejä tulee, ensinnäkin omat varat ja se, että ehkä yhdistynyt kuningaskunta lähtee unionista, ja se, että jäsenmaiden julkinen talous on muuttunut niin, että ne voisivat hyväksyä ne haasteet, joita eurooppalaisella tasolla on. Tuolla ajalla siis lykkäsimme tämän ja minun kysymykseni on se, että hyväksyttekö te sen ajatuksen, joka tässä on ollut pinnalla, eli se, että meillä voisi olla paljon tärkeämpi talousarvio joka suunnattaisiin tieteelliseen tutkimukseen sekä sotilaalliseen että kaksi käyttötutkimukseen ja että me voisimme käsitellä tätä asiaa vaalien jälkeen tulevassa parlamentissa ja olla yhteydessä komissioon, että voisimme Horisontti 2020 budjettia kasvattaa IFRE-valiokunnassa. Nimittäin meillä on sellainen äh, kunnianhimoinen pyrkimys, että tähän 70 miljardien horisontti 2020 varoja ei haluta koskea, mutta sen lisäksi sen sijaan, että kokonaisbudjettia kasvattiin, kun me halut, olisimme halunneet 100 miljardia, mutta se ei onnistunut. Tämän sijasta me siis arvioisimme tilanteen uudelleen vuonna 2016. Onko tämä sellainen poliittinen päättelyketju, joka voisi olla teidän mielestänne hyödyllinen? Thank you very much, Mr. Odi. Kiitoksia, edustaja Odi. Niin, teillä on puheenvuoro. Nämä ovat erittäin haastavia kysymyksiä. Nyt kuusi kuukautta ennen kuin tämä hetkinen komissio vaihtuu. Mutta viittaisin ehkä tekniseen puoleen. Sillä vuoden 2006 budjettitarkistuksen tavoitteena oli vastata niille jotka kritisoivat EU-budjettia, sanoivat, että se ei ole riittävän joustava. Ja sanovat, että ajatuksena tässä taustalla on se, että pitäisikö sitä nyt sitten muokata niihin uusiin haasteisiin, joita Euroopan unionilla on vastassaan. Tämä minun mielestäni olettaa sitä, että ilman, että me muutetaan rahoitusvälineiden luonnetta, rahasana kuitenkin siirrettyä tai siirretään sellaista rahaa, jota on käytetty jossain rahoitusvälineessä niihin välineisiin, joissa on korkea absorptioaste. Eli tämä ehkäpä määrittelee sen toiminnan, jota vuonna 2016 tehdään. Mutta minun on tietysti vaikea nyt kertoa siitä, että onko meillä tuolloin mahdollisuuksia dramaattisempaan tai perustavanlaatuisempaan muutokseen budjettiimme. Kokemus tähän mennessä on ollut se, että tällaiset perustavanlaatuiset muutokset, jotka vaativat yksimielisyyttä, ovat aika hankalia. Mutta tietysti tässä nyt on jonkun verran liikkumavaraa sen suhteen, että tässä lisätään yhtä rahoitusvälinettä silloin, kun käyttöaste on matalampi. Kyllä. Puheenjohtaja, kiitoksia. Vaikuttaa siltä, että ystäväni Odi on tyytyväinen, koska muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Very much to our guest, Mr. Tokarski. Niin haluaisin kiittää vierastamme Tokarskia. Ja koska nyt on viimeinen kokouksemme, niin vieraamme puolalainen ja viimeinen puheenjohtajakin on puolalainen, joten haluan hyödyntää tätä tilaisuutta, koska kokous päättyy ihan kohta. Niin haluaisin kovasti puheenjohtaja Donjonin nimissä ja omissani kiittää kaikkia jäseniä, jotka ovat osallistuneet tähän viiden vuoden toimintaan sedevaliokunnassa. Haluaisin kiittää teitä kovasti. Haluaisin kiittää kaikkia Euroopan komission edustajia, Euroopan neuvoston edustajia, jotka ovat osallistuneet usein näihin kokouksiin. Kaikki nämä eri toimielimien kanssa olemme tehneet yhteistyötä NATO, Euroopan puolustusvirasto ja niin poispäin. Kiitän kovasti kaikkia poliittisia ryhmiä, poliittisten ryhmien neuvonantajia, jäsenten avustajia, kaikkia niitä, jotka ovat auttaneet meitä työskentelyssämme tämän viiden vuoden ajan. Ja erityisen lämpimät kiitokset alivaliokunnan sihteeristölle Ainiin ja Unohdin mainita tietysti ulkosuhdehallinnon. Myös Afet kiittää sitä. Kiitän kovasti sihteeristöä, kiitän kaikkia henkilökuntamme jäseniä. Ei olisi ollut mahdollista tehdä näin paljon työtä ilman teitä. Ja lopuksi haluan kovasti kiittää tulkkejamme. Kiitoksia siitä, että olette tehneet viisi vuotta työtä kanssamme. And I have a pleasure to say, yeah, one, one more sentence regarding the... Niin, ja vielä yksi lause parlamentin jäsenille. Toivotan tietysti teille kaikille, jotka olette ehdokkaina, kaikkea menestystä 25.5. vaaleihin. Enkä voi sanoa, milloin alivaliokunta kokoontuu, koska tuo päätös sitten tehdään vasta vaalien jälkeen. Kiitos vielä kerran.